Der Puhemies. Hyvät kollegat, toivotan teidät tervetulleeksi. Seuraavaksi kuulemme Tsekin puheenjohtajakauden ohjelmasta. Toivotan tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajan Mirek Tuo Polloinenkin lämpimästi tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Pääministeri Topolanek. Darf auch sehr herzlich begrüßen den Präsidenten. Toivotan tervetulleeksi myös komission puheenjohtajan José Durao Manuel Barroson. Hyvät kollegat, me kaikki tiedämme, että puheenjohtajakausi on suuri haaste ja tiedän, pääministeri Topolainekilta, että hän on hyvin, äh, häntä koskettaa se, että kommunistisen ajan jälkeen hän saa täällä kertoa nyt EUn edustajana meille Tsekistä. Slovenian jälkeen tämä on nyt toinen puheenjohtajakausi niiden maiden osalta, jotka liittyvät ensimmäinen toukokuuta 2004 Euroopan unioniin. Ja sanoisin, hyvät kollegat, että Tsekin puheenjohtajakaudella on kaikki tukemme ja haluamme tehdä kaikkemme, jotta tämä puheenjohtajakausi onnistuisi. Ja nyt pyytäisin teitä, hyvä neuvoston puheenjohtaja Topolanek, puhumaan Euroopan parlamentille. Ja vielä kerran lämpimästi tervetuloa tänne parlamenttiin. vážené paní poslankyně vážení Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä Euroopan parlamentin puhemies, arvoisa